kantaa vastuun kanssa. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja äänestys järjestetään huomenna torstaina kello 11.30. Istunto jatkuu huomenna torstaina 25. helmikuuta kello 9. kello 13. Esityslista on julkaistu ja se on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivuilla. Haluaisin kiittää teitä kaikkia ja kiittäisin myös teknikkojamme ja tulkkejamme siitä, että hoiditte tämän illan loppuun asti. Kiitos.